Welcome to this meeting. We'll start. Uh, uh, and uh, first of all, I want to mention that we have interpre- Hyvää huomenta. Tervetuloa kokoukseen. Meillä on tulkkaus kaikilla kielillä. Poikkeuksena Malta, Kroatia ja Iirin kieli. Myöhemmin kokouksemme yhteydessä meillä on vierailijaryhmä Nigerian parlamentista puheenjohtajatasolla. Kyseessä on valiokunta, joka vastaa lainsäädännön noudattamisen valvomisesta esimerkiksi. Toivotan teille tervetulleeksi sitten, kun he myöhemmin tulevat paikalle vielä tarkemmin. Kohta listalla. Tämän osaltaan sen antaa puheenvuoron Jutta Steinbrückille. Hän kertoo valtuuskuntamatkasta Washingtonin huhtikuussa. Jutta, ole hyvä. On hyvää huomenta ja kiitoksia mahdollisuudesta kertoa valtuuskuntamatkastamme 19-21. päivä Washingtonissa. Olin valtuuskunnan puheenjohtaja Thomas Rendelin korvaajana keskusta amerikkalaisten kumppanien kanssa työllisyys- ja sosiaalipoliittisista aiheista. Erityisesti olemme kiinnostuneita työmarkkinapoliittisista vaikutuksista, joita oli koitunut robotiikasta, automatisoinnista ja digitalisoinnista ja keinoälystä. Tietystikin keskustelemme myöskin aktuaalisesta ajankohtaisesta aiheesta, jotka liittyvät työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan Trumpin hallinnon alaisuudessa. Puhuimme digitalisoinnista ja tarkastelimme työministeriön harjoittamaa politiikkaa. Kansallisten toimijoiden ja eri ajatteluhautomaiden kanssa oli työstetty asiaa Joseph Stiglitz, professori Stiglitz, joka sai taloustieteen Nobelin palkinnon ja joka toimii aimaan presidentin alaisuudessa, oli mukana keskustelussa. Hänen kanssaan käynyt keskustelut ovat erittäin hyödyllisiä. Meillä on hyvinkin paljon yhteisiä näkemyksiä niiden haasteiden osalta, jotka liittyvät digitalisointiin ja työmarkkinoiden työelämän muuttumiseen. Keskustelin siitä, minkä tyyppiset työpaikat ovat katoamaan ja mitä uusia työpaikkoja työpaikkoja syntyy ja kuinka työn laatu muuttuu. Selväksi tulivat myöskin erot Yhdysvaltain ja EUn välillä ja jäsenvaltioiden välillä. Meillä on erilaiset työ- ja sosiaalinormit, erilaiset menettelyt esimerkiksi, mitä tulee työmarkkinaosapuolten vaikutusmahdollisuuksiin. Näin puheessa erittäin pitkään, koska tämän peskussa mä sitä pitkään. Olen erittäin intensiivinen kolme päivää Tarkempi kertomus valtuuskuntamatkasta löytyy teidän asiakirjan joukosta. Thank you very much for that. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Haluatko joku lisätä jotakin tähän? Ilmeisestikään ei. Sitten menemme seuraavaan asiaan listalla. Kyse on sosiaaliturjärjestelmien yhteensovittaminen. Haluan antaa aluksi puheenvuoron komission edustajalle Jordi Korelille. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta esitellä tämä ehdotus, erityisesti vaikutusarvio. Tämä esitys on tässä ruudulla. Se alkaa heti. Esitykseni kattaa vaikutusten arviointiprosessin. En mene yksityiskohtiin. Nehän te tunnette. Tärkein osa on vaikutusarvion avan löydöt kansallisesti, ta, taloudellisesti ei-aktiivisten kansalaisten pääsy sosiaalietuihin. Seuraavassa diassa vaikutusarvio, logisia askelia, jotka auttavat komissiota. Ja tämä arvioinnetaan sitä monenlaisella tavalla käyttäjälle. Se on rakenteistettu ehdotus, joka antaa tasapainoisen evidenssiä tukeakseen, mutta ei korvatakseen poliittista päätöksentekoa. Tässä on taloudellisia, sosiaalisia ja muita vaikutuksia. Tässä ei ole mitään matematiikkaa ja mitään 2 plus 2 on 4, vain näyttöä, jotta voitte tehdä tasapainoisemman päätöksen, paremmin faktaan perustuvan päätöksen. Tässä on hyöty, kun kustannukset, taloudelliset, sosiaaliset ympäristövaikutukset, sen ala on laaja, sen on kaikki alateilla merkittävä vaikutus, politiikan määrittelemiin ehdotuksiin ja täytäntöönpanotoimiin. Ja kuten tiedätte, että meillä on komissiossa riippumaton lautakunta, joka arvioi vaikutusarvioita. Ja näin taataksemme hyvää neutraalia työskentelyä. Mikä on ehdotusten tarkoitus? Me jatkamme modernisointia. EUn sosiaaliturvan koordinaatiosääntöjä ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat vapaan liikkumisen. On olennaista, että kun kansalainen siirtyy yhdestä EU-maasta toiseen, hän on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, mutta jos tämä henkilö menettää sosiaaliturvan edut, vaikka heillä on lain mukaan oikeus liikkuvuuteen, mutta hän menettää nämä edut. Eli mitä uudistumista tarvitaan? Haluamme helpottaa oikeuksien nauttimista monimutkaisella alueella, sitten oikeudellista selkeyttä. Haluamme, että tällainen takari jäsivaltioiden kesken on oikeudenmukainen ja tasavertainen koordinoissa. Ja sitten monimatkainen alue, jolle me haluamme yksi, yksinkertaista hallintoa ja sääntöjä, jotka voidaan panna täytäntöön. Valitusarviointiprosessi. Täällä on joko dokumentteja pöydällä. Vaikutusarvio on erittäin pitkä, joka tekee sitä vaikeasti luettavan, mutta koska ala oli laaja, oli vaikea lyhentää. Ja meillä on myös tällainen johtotason yhteenveto kaikilla kielillä. Ja meillä on myös sisäisen valvontalautakunnan myönteinen lausunto. on tapahtuu kolmessa vaiheessa. Vertaamme taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia verrattuna nykytilanteeseen, perusskenaarioon, sitten muita vaikutusten vaikutukset, vetokset, väärinkäytöt, säätelykustannukset, kohtuullinen takajako, ja arvioidaan myös yleisesti erityisten tavoitteiden saavuttamisen tehokkuus ja kaksi analyysitasoa, jotka yhdistyvät kolmella tasolla. Meillä on heterogeenista dataa, meillä keksi työvoimatutkimuksia, ikääntyvän raporttia, sen data. Tämä ei ole ainutlaatuista, mutta tämä leimaa hyvätä tutkimusta, kun EU koordinoi eikä harminoi, kolme kerran dataa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa sosiaaliturvan koordinaatio komitean kanssa. Data no, ei tule EU-tasolta, vaan kansallista lähteistä. Ja komission asiantuntijoiden lisäksi olemme saaneet data deloitilta Fresco, äh, juristiverkostolta ja muilta äänestä syötettä. Joko konsultaatioita, Kalmakoulun jäsenvaltiot ja asiantuntijoita pari vuotta, kuten mainitsin. Meillä oli työmarkkinaosapuolten kanssa kokous kesäkuussa 2015 kansalaisjärjestöjen kanssa ja kaksi julkista kuulemista 2013-2015. Ensinnäkin työttömyyskorvaukset tällä hetkellä. Ja jos haette työtä, voitte saada, voitte viedä työttömyyskorvauksen toiseen valtion kolmeksi kuukaudeksi ja voitte jatkaa tätä kuuteen kuukauteen. Tämä mahdollistaa työn etsimisen toisessa jäsenvaltiossa ja jonkinlaista turvaa maa, joka vie nämä, ää, josta nämä tulevat nämä korvaukset, voi pyytää kuukausittaista raporttia ää, työnhakijan toiminnasta isäntämaassa. Tässä on vähän lukuja. Tässä perusskenaariossa 20, 27 000 työtöntä on vienyt heidän työttömyyskorvauksen 2013-2014, eli 0,1 prosenttia työttömästä väestöstä. Olemme arvioineet eri vaihtoehtoja. Perusskenaario, status quo on ensimmäinen lähtökohta. Vaihtoehto yksi on laajentaa työttömyysturvan kesto kolmesta kuuteen kuukauteen. Se oli perusskenaario. Ja jatkaminen olisi yksi mahdollisuus sen jälkeen. Se oli vaihtoehto yksi. Ja toinen vaihtoehto olisi, että työttömyyskorvaus voitaisiin viedä koko korvauksen keston ajaksi. Sanoisin, että paras vaihtoehto on ehdottaa viitä kolmesta kuukauteen näemme tämän ehdotuksessa. Toinen piirre on viimeisen lisäksi tämä aggregointi. Se on tekninen, mutta tärkeä termi. Työtön, joka on työskennellyt eri jäsenvaltiossa, voi pyytää, että se aika, kun on ollut vakuutettuna tai vakuutus on voimassa yhdessä jäsenvaltiossa, voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan to- toisessa maassa minimiaikaa. Äh, Ajatellaan, että tässä maassa täytyy työskennellä kaksi vuotta, jotta olisi oikeutettu työttömyyskorvaukseen, mutta jos ihminen on työskennellyt yhdessä jäsenvaltiossa 18 kuukautta ja tuolla uuteen jäsenvaltioon, ja työskentelee kahdeksan kuukautta sen arvioimiseksi, onko henkilöllä oikeutta työttömyysturvaan täytyy ottaa nämä viimeisen kahdeksan kuukauden lisäksi myös noin 18 kuukautta, jotka työskentelevät näissä jäsenvaltiossa. Tätä me kutsumme aggregoinniksi. Tämän päivän säännöt eivät määrittele, mikä on minimiaika, joka on ollut aikaisemmin, ollaan ollut aikaisemmin töissä. Esimerkiksi minun ajatella, että olette tässä 25 kuukautta jossain jäsenvaltiossa, muutat uutta jäsenvaltiota työskentelyä yhdeksi päiväksi. Sittenhän on se oikeutettu uuden jäsenvaltion korvauksen, Tämä on nähtänyt vähän kysymyksiä, joilla me perehtyneet tähän. Tässä vähän lukuja. Meillä on ollut Euroopassa aggregointia. Ihmiset ovat halunneet aggregointia. The new member state. Eh? Eh, so... Eli me olemme tarkastelleet eri vaihtoehtoja. Ensimmäinen vaihtoehto olisi se, että muodollistetaan tilanne, joka on tällä hetkellä. Eli tämä sääntö, sääntö sovelletaan heti yhden työpäivän jälkeen. Ja toinen vaihtoehto olisi se, että olisi minimivakuutusjakso yksi kuukausi uudessa jäsenvaltiossa. Ja viimeinen vaihtoehto olisi se, että otetaan käyttöön tämä vähimmäismäärä, mutta nostetaan sitä kolmeen kuukauteen. Olemme katsoneet eri vaihtoehtoja ja tulleet johtopäätökseen, joka on ehdotuksessa. Eli että paras vaihtoehto olisi ottaa vähimmäisvaatimus vakuutuskausi, joka olisi kolme kuukautta. Eli näin on tehty. Ja sitten lopuksi vielä työttömyyskorvauksista, eli raja-alueella työtä tekevät. Tällä hetkellä työtön raja-alueella asuva saa työttömyyskorvausta jäsenvaltiosta, jossa hän asuu. Ja nämä kustannukset sitten saadaan takaisin siitä jäsenvaltiosta, jossa on töissä, koska siellähän näitä maksuja on tehty. Eli tämä nyt on tämänhetkinen tilanne. Eli tästä vastaa se valtio, jossa työntekijä asuu. Ja tästä on tietoja. Eli raja-alueella työtä tekevien määrä on lähes 800 000. Ja ne, jotka ovat yli 12 kuukautta töissä, niitä on lähes miljoona. Eli olemme katsoneet näitä eri vaihtoehtoja. Ja tässä on kuusi eri vaihtoehtoa. Eli työntekijä valitsee, missä hän tekee työtä. Se on hänen oma päätöksensä. Ja sitten se maa, jossa hän on viimeksi ollut töissä, maksaa korvauksia. Ja työntekijät täytyy rekisteröityä sinne, koska tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa ehtona työttömyyskorvauksille ei ole pelkästään aikaisemmat, aikaisempi työhistoria, vaan myöskin se, että heidän täytyy aktiivisesti hakea töitä. Ja tähän liittyy sitten rekisteröinti. Ja sitten on kolmas vaihtoehto, jonka me valitsimme. Eli se maa, jossa viimeksi on ollut töissä, maksaa tämän työttömyyskorvauksen, mutta ainoastaan sen jälkeen, kun on ollut riittävän pitkään töissä, eli 12 kuukautta, kun on ollut töissä kyseisessä jäsenvaltiossa. Silloin tästä jäsenvaltiosta tulee vastuullinen, eikä se valtio, jossa henkilö asuu. Ja sitten nopeasti vielä tämä toinen asia, eli sosiaalietuuksien saatavuus. Puhun nyt ihan lyhyesti, koska muuten ylitän aikani. Eli tässä nyt on kodifioitu tapauslainsäädäntö tuomioistuimesta. Meillä on ollut erilaisia tapauksia, joissa on selkeästi todettu, että säännöissä tällä hetkellä on rajoja sosiaalietuuksien saatavuuden suhteen, kun kyse on työttömistä. Ja me olemme kodifioineet tämän tuomioistuimen lainsäädännön, eli hyppäämme nyt tämän osan yli. Sitten pitkäaikaiset hoitoetuudet. Ensinnäkin tällä hetkellä näitä etuuksia maksetaan enemmän, koska yhteiskunta ikääntyy ja on enemmän tarpeita tässä mielessä. Ja tällä hetkellä ja näitä etuuksia ei sinänsä ole käsitelty asetuksessa ja niitä käsitellään muiden etuuksien joukossa. Ja tässä haluamme nyt tehdä selväksi kaikille, että meillä on uusi kappale, jossa täsmällisemmin määritellään, mitä nämä hoitoetuudet ovat, ja niitä käsitellään kuten tälläkin hetkellä. Eli mitään muutoksia ei ole ehdotuksessa. Ainoa muutos, jota on ehdotettu, on tämä selvennys. Niin kuin tehtiin työttömienkin osalta. Ja sitten viimeinen osio, eli perheetuudet. Me emme ole ehdottaneet mitään indeksointia tässä asiassa, ja olemme ehdottaneet, että päivitetään säännöt, jotka liittyvät lapsilisän saantiin. Se on isän tai äidin yksilöllinen oikeus, ja jäsenvaltio voi maksaa ne täysimittaisesti kummallekin töissä käyvälle vanhemmalle. Eli tämä on ehdotuksessamme, ja me olemme siis katsoneet nyt tätä tilannetta. Olemme saaneet raportteja jäsenvaltioista, ja hyvin paljon varoja on käytetty näihin tukiin, mutta siis kyse on lähes yhdestä miljardista mutta se on alle 1 prosentti EU-ssa maksettavista perheetuuksista. Eli tämä täytyy pitää mielessä, kun puhutaan tästä ehdotuksesta. Eli tietysti jotkut näistä lukemista ovat aika korkeita, mutta kun niitä verrataan näihin kaikkiin sosiaalimenoihin EU-ssa, niin ne ovatkin aika vähäisiä. Eli tässä on nyt tarkasteltu eri ehdotuksia. Eli kun puhutaan tästä asiasta, niin tässä on kaksi eri vaihtoehtoa. Eli joko voidaan mukauttaa näitä elinkustannuksia ylös tai alaspäin. Ja kuten aikaisemminkin totesin, indeksointia ei tarvita. Ja sitten katsotaan ehdotuksen toista osiota. Tässä on eri sääntöjä lapsellisiin, toiset liittyvät palkkaan, toiset muihin etuuksiin ja sitten kolmaskin vaihtoehtoon. Eli tässä nyt tämän ehdotuksen sisältö. Ja joissain kohdissa on ehdotettu huomattavia muutoksia, jotta ne enemmän noudattaisivat yhteiskunnallista todellisuutta. Ja joissain tapauksissa me ainoastaan selkeytimme sääntöjä, jotta ne olisivat helpompi panna täytäntöön. No niin, ja pyydän anteeksi siitä, että puhuin liian nopeasti ja siitä, että esitykseni kesti yli 15 minuuttia. Kiitos. Kiitoksia tästä selvityksestä. Nyt annan puheenvuoron eh, Ruvan Kirivalle, joka on tehnyt tätä tutkimusta EPRSn puolella. Rova Maniaki Griiva, olkaa hyvä. Chair. And thank you for the invitation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta esitellä työtä teille. Esittelen ensin tämän ex ante vaikutusarvio yksikön työn. kerro miten teemme alustavat arviot. Ja sitten esittelen pää vahvuudet ja heikkoudet, jotka komission arviossa mielestämme on. Ensinnäkin tunnustaisi, mitä komissio on tehnyt kovasti työtä tätä tekstiä varten. Se on 2000 sivua pitkä ja se on selkeästi pisi. vaikutusarviot, jonka olemme koskaan nähneet. Tämä on pääosaltaan komission vaikutusarvioiden laadunarviointia ja teemme lisää laadunarviointityötä valiokuntien pyynnöstä. Tehtävän tarkoitus on antaa tietoa valiokunnalle lainsäädäntöehdotusten arviointiin ja helpottaa valiokuntaa tekemään parempaa lainsäädäntöä ja tietopohjaisia päätöksiä. Parannamme myöskin parlamentin tarkasteluvaltaa. Me, meillä on automaattisesti komission työstä alkuarvio. Olet varmaan nähnyt tuon arvion. Se on briefaus, jossa on yhteenveto vaikutusarvion pääpiirteistä ja me kriittisesti arvioimme sen metodologiset vahvuudet ja heikkoudet. Se on aina yksikään sisäisesti tekemä. Painottaa sen, että emme arvioi ehdotuksen sisältöä sinällään. Arvioimme tekemisen arvion laatua ja sitä, missä määrin sen noudattaa vaikutusten arviointisääntöjä, jotka on määritelty 2015 paremman lainsäädännön suuntaviivoissa. Koordinaattoreiden päätöksen pohjalta valiokunnat voivat pyytää lisätyötä palveluutamme, yksityiskohtaisempaa arviointia, komission vaikutusarviosta tai täydentävää arviointia vaikutusarvioiden säännöt ja menettelyt on parlamentin vaikutusarviointi käsikirjassa, jonka valiokuntien puheenjohtajien kokous hyväksyi 2013 ja jota ollaan nyt uudelleen, joka on nyt uudelleen arvioinnissa välisen sopimuksen jälkeen. Muutama arvio sitä, miten analysoimme tätä alkuperäisessä arviossa. Pyrimme vaikutusarvion pohjalta jaottelemaan taustaa helposti ja selittämään, mikä on alue, aloitteen takana oleva ajattelu. Ja sitten mietimme, miten vaikutusten arvioinnissa vastataan näihin seitsemään kysymykseen, joihin näiden arvioiden aina pitäisi vastata. Ensinnäkin, mikä on ongelma, minkä kokoinen ongelma on, miksi EU pitäisi tarttua siihen, millaisilla tavoitteilla, minkälaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi on, minkälaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia eri vaihtoehdolla on – miten näitä vaihtoehtoja vertailla, mitkä ovat monitorointi ja arviointi Meidän alkuarvioinnissa tutkimme, kuinka johdonmukainen ja konsistentti argumenttimetodologia kokonaisuudessaan on. Me arvioimme esimerkiksi argumenttien logisen koherenssin kunkin seitsemän kysymyksen vastaamiseksi ja arvioimme kausaalisia ketjuja, seurausketjuja ja katsomme, miten plausibeleja ne ovat. Me arvioimme datan laatua ja päätösarvelta varten tehtyä tutkimusta, kuinka, kuinka nopeasti sidosryhmiä on kuultu. On esimerkiksi pakollinen 12 viikon julkinen kuuleminen järjestetty ja missä määrin komission sisäisen laadun laadunarviointielimen huomiota on otettu lopputekstissä – ja sitä, kuinka hyvin lainsäädäntöehdotus ja vaikutusarvio sopivat yhteen. Me pyrimme tukemaan valiokuntia tekemällä objektiivista analyysiä, arvioinnin ja vaikutusarvion evidenssi on hyödyllistä ehdotusten tarkastelemiseksi. Mutta kuten sanoin, me emme ar- kyseenalaista poliittisia arvioita mitä tulee tämän vaikutusarvion vahvuuksiin ja heikkouksiin? Ehdotuksen muutokset käsittelevät neljä aluetta. Pitkäaikan hoitoa, etu- ja työttömyystukea ja sitten muut työllisyystuet ja muut perheelle maksettavat tuet. Meidän yleisarvemme mukaan tämä vaikutusarvossa on robusti pohja, jolla muuttaa EUn näköistä kehikkoa. Tavoitteen vahvuudet tätä sen identifioi ongelmia kullakin neljällä alueella ja selittää taustalla olevat kannustimet hyvin. Sinä arvioidaan vapaa liikkuvuuden trendejä EU:ssa ja toistaa, että näitä mukaan sosiaaliturvaturismin riski on pieni – Valitusarviossa on paljon lukuja, joukko esimerkkejä ongelmista, joita ihmiset kohtaavat, jotka auttavat ymmärtämään ongelmia paremmin. Ongelmien joukossa on esimerkiksi seurattavuuden puute ja oikeusvarmuuteen liittyvät ongelmat. Samanlaisessa tilanteessa olevien kansalaisten epätasarvoinen kohtelu, erilainen kohtelu ja sitten tällaisen taakan arviointi. Meistä komissio on ar- arvioinut kohtuullisen määrän vaihtoehtoja, joilla puuttua näihin ongelmiin. Kaikilla näillä neljällä alueella vaikutusarvio sitten ainakin kaksi politiikkavaihtoehtoa status on verrattuna. Keskustella 33 vaihtoehdosta. Vaikutusarviossa tarkastellaan taloudellisia ja sosiaalisia säätelyvaikutuksia kustakin politiikkavaihtoehdosta verrattuna peruslähtökohtaan, niin kuin paremman säätelyn suuntaviivat vaativatkin. Tässä komissio toteaa, että useimmat optiot, jotka ovat paremmat, heidän mielestään niillä ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta, paitsi rajatyöntekijöiden, alueen työntekijöiden työttömyysturvan muutokset, jotka kohottaisivat työllisyysturvan kuudella prosentilla. Siinä todetaan myös muita kustannuksia, säätelykustannuksia, petosten ja väärinkäytösten kustannukset ja taakanjako jäsenvaltioiden kesken. Kaiken kaikkiaan parhaiten vaihtoehtojen säätelykustannukset ovat sellaisia, että ne ovat ole mainon arvioisia. Tässä on pohjana joukko kattavia ulkoisia tutkimuksia, kuusi tutkimusta tukevat vaikutusarvioita esimerkiksi perheelle maksettavien tukien koordinointia ja työttömästä työllisyystyön koordinointia. Komission myös yhdentää nyt äh, riippumattomien asiantuntijoiden tutkimuksia Freskon tukea, joka, joka tehtiin 2015. Kautta tekstin komission suhtautua avoimesti datan rajoitteisiin ja avainolettamiin. Sidosryhmiä kuultiin useammassa vaiheessa. Oli myös kaksi julkista kuulemista verkossa. Yksi 2013 ajan hoidosta työttömyyskorvauksista ja sitten toinen 2015, jos käsiteltiin työttömyystukea, perheen tukea ja työmarkkinoissa puolelle kuultiin neuvotavan komitean kautta 2015 ja kuulemisessa järjestettiin 2015 kesäkuussa. Kansalaisjärjestöjä kuultiin myös 2015. Ja konsultaminen oli perinpohjaista sekä hallinnossa komiteassa ja myös verkkosurveessa. Ja nyt heikkauksiin. vaikka sidosryhmä kuultiin laajasti semmoisen vaikutelmaa, että sidosryhmät eivät välttämättä tuoneet neljä vaihtoehtoa ja komission että sosiaaliturvajärjestelmän koordinoinnista. Niitä painotetaan enemmän kuin muuten sidosryhmien referenssejä. Sidosryhmien tukea ei esimerkiksi mainita horisontaaliselle vaihtoehdolle tai perusvaihtoehdolle ei ollut myöskään ollut mitä muodosta kolmesta kahdelle tahdelle, eli vaihtoehto kolme. Eli työttömyyskorvaukset rajan ylittävälle työnteolle ja sitten lasten hoitomaksettavalle tuet. Tässä on antavat hallintokomiteassa palautetta ja komissio on tästä vaikutuksesta transparentti. Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioita on kuultu perusteellisemmin kuin muita sidosryhmiä. Sitä se näkökulmasta sosiaalijärjestelmien lautakunnan rooli feedbackissa on sellainen, että olisi, olisi hyvä, jos tämän työryhmän tuosta enemmän tietoa julkisesti. Tästä on tervetullutta 2016 hallituksen komitean komission kokouksen työtulokset ovat äskettäin pantu verkolle ja komissio on tehnyt sen. Kytkös tuon ehdotuksen, että työntekijöiden lähtemistä koskevan direktiivin välinen yhteys ei ole selkeä komission arvioinnissa. Komissio on todennut, että jotkut koordinaatiosäännön muutokset, myös lähetettävien työntekijöiden sosiaaliturvan muutokset eivät kuulu tämän ehdotuksen alaan, koska ne ovat teknisiä, mutta meistä komissio olisi voinut antaa lisätietoa tästä. herra Criallo myönsi, vaikka komission lähestymistapa on erittäin tiukka, vai on erittäin pitkä, mikä ei todellakaan helpota siihen perehtymistä. Sanat 1980 perustekstiä, joka on paljon enemmän kuin suosittelussa 40 sivua ja 26 liitettä, eli yli 2000 sivua. Ja lopuksi meidän mielestä vaikutusarvio tarjoaa vankan pohjan meillä muuttaa sosiaaliturvan koordinointia. Teksti on integroinut lautakunnan kannat, mutta jotakin elementtejä tässä on. Ja voisi kiinnittää huomata enemmän esimerkiksi fakta, että sidoryhmien tukea voitaisiin tehdä selväksi kaikille vaihtoehtojen tapauksessa. Ja tämä kytkentä tietenkin lähtevästi koskevaan direktiiviin, joka ei ole selkeä, olisi voitu tehdä selväksi. Ja lopuksi hallinnollisen komitean työ, se joka käsittelee sosiaaliturvan koordinointia se työ voitaisiin tehdä seuratavammaksi. Ja saatte yksityiskohtaisempaa tietoa meidän alkuperäisestä arviosta ja siinä saattaa olla muutakin kiinnostavaa. Kiitos huomiostanne. Thank. Kiitoksia. Kiitos paljon tästä erittäin yksityiskohtaisesta esittelystä. Nyt puheenvuoron saa esittelijä. Hän on nyt paikalla joita on täällä että saavat myöskin puheenvuoron kukin kaksi minuuttia jokaiselle puheaikaa. Ensimmäisen edustaja Balas, olkaa hyvä. Oui, Suokaa anteeksi, että tuli myöhässä paikalle. Komissio, komission näkemykset tunninkin. Minun on hieman vaikea päästä tänä mona Brysseliin. Pyydän anteeksi. Se, mitä täällä rouva puhui, joka esitti vaikutusarvio. Minulla olisi pari kysymystä sen osalta. En puhu liian pitkään. Ensinnäkin teidän tutkimuksistanne ilmenee, että 55 prosenttia työttömyystä saa 12 kuukauden etsimisen jälkeen työpaikan ja 65 prosenttia kahden vuoden kuluessa. Tänä päivänä, kun tarkastellaan työttömyysoikeuksien siirrettävyydestä ja agregoinnista, silloin työttömyysetuuksien yhtämisestä, niin katsotaan, että kuusi kuukautta, kuuden kuukauden verran voi siirtää työttömyysetuksia. tämä edistystä aiempaan verrattuna. Mutta onko tämä tietysti riittävä siirtokausi? Eikö pitäisi kaikki työttömyysoikeudet ja etuudet voida siirtää? Koska se, kun on tehnyt työtä, hän on tietysti maksanut työttömyysturvastaan ja niin kauan kun hän on löytänyt työpaikan, eli 55 prosenttia löytää ensimmäisen vuoden aikana ja sitten 65 kahden vuoden sisällä, niin tämähän on melkoinen äh, hankaluus, mikäli tänäkin päivänä työttömien tilannetta äh, tarkastellaan yhä läheisemmin ja tarkastellaan, ketkä kaikki ovat aktiivisesti työelämässä, ketkä eivät. Tämä on mielestäni asia, jonka suhteen pitäisi vielä kenties tutkia asiaa ja katsoa, miten vaikutusarviot tähän suhtautuu. Toinen seikka liittyy lähetettyihin työntekijöihin ja heitä koskevan osuuteen tekstissä. Vierailin Puolassa kollega Stevensin kanssa ja keskustelimme hyvin paljon lähetystä työntekijöistä järjikaavakkeista, jotka täytyy niin poispäin. Nyt lähentymistä on tapahtunut melkoiseen voimakastakin lähentymistä. Tänä päivänä täytyy uuden tietojärjestelmä, sekin tuli selväksi. ESSI-järjestelmä ei ole vielä riittävällä tasolla, se ei toimi kunnolla. Tällainen digitaalinen alusta, jolla e, esimerkiksi olisi erilaisia kaavakeita, ja olisi sitten myöskin tällainen digitaalinen ammattikortti, jotta sosiaalioikeudet ja etuudet kulkisivat kortissa mukana. Eikö tämä olisi yksi vaihtoehto, jota voitaisiin pohtia? Uh, thank you, Mr. Schulz. Kiitoksia sitten edustaja Schulze. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä tiedoista, joita tänään saimme. Muutama kysymys. Vaikutusten arvioinnilla komissio haluaa toimia lainsäädännössä faktojen pohjalta ja käyttää tukenaan lukuja, mutta samalla tästä voi lukea, että lukuja ei ollut käytössä ja kuten sanoitte, te haastattelitte esimerkiksi jäsenvaltioiden virkamiehiä ja saitte sitten laadullisia arvioita heiltä. Mutta kuinka hankalaa teidän todella oli saada kunnollisia lukuja? Ja jos lukuja ei saatu, niin millä tavalla teidän piti sitten muuttaa tätä arviointimenetelmää? Ja sitten näiden perhetukien osalta tässä PowerPoint-esityksessä Siinä oli mukana vain 17 jäsenvaltiota, tai 17 jäsenvaltiota lähettivän tietoja. Meitä on hiukan enemmän kuin 17 Euroopassa, eli miksi ei ollut mahdollista saada lähes kaikista tai kaikista jäsenvaltioista näitä tietoja, koska se olisi ehkä äh, antanut meille hiukan erinäköisen tuloksen. Ja sitten kolmas kysymys. Juristisessa arvioinnissa katsottiin, että lapsilisän indeksointi olisi mahdollista, mutta juridiset ongelmat viittaavat sitten siihen, eli onko komissio nyt katsonut pelkästään näitä talouskysymyksiä. Ja sitten, miksi komissio on muuttanut tätä määritelmää sen osalta, mitä tarkoitan perheetuuksilla – Eli tämä määritelmä jäsenvaltioissa on erilainen. Ja millä tavalla komissio aikoo nyt toimia näiden uusien etuuksien osalta ja miten ne yhdistetään työntekoon. Eli siinä kaikki kysymykseni. Kiitos. Thank you, Madam Steven. Dank you. Eerste Steven. Ik graag Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin kiittää komissiota erittäin yksityiskohtaisesta kertomuksesta, joka liittyy sosiaaliturvajärjestelmään. Tarkasta selvitystä Kiitos. myös konkreettinen kysymys. Tämä on erittäin kattava asiakirja. Tässä puhutaan aivan oikeutusti myöskin lähetetystä työntekijöistä. Onko nyt kielellä tulkkaus saatavilla? Yes, now it's... Kyllä, nyt tuntuu toimivan. Pitäisikö minun aloittaa alusta uudestaan? Kyllä, sanon puheenjohtaja. Voisin kiittää komissiota erittäin mielenkiintoisesta ja laajasta esittelystä, kun on kyse sosiaaliturvajärjestelmien lähentämisestä. Minulla olisi konkreettinen kysymys komissiolle. Tässä aivan loogisesti puhutaan myöskin lähetetystä työntekijöistä. Mikäli jäsenvaltio, vastaanottava valtio, löytää väärentyn asiakirjan, joka ei pidä paikkaansa, se ei oikeastaan voi tehdä paljonkaan mitään. Se ei voi varmistaa asiakirjan pätevyyttä tai paikkansa pitävyyttä. Sen sijaan sen täytyy ryhtyä dialogiin ja sovintomenettelyyn, joka on erittäin tehoton tapa toimia. Tämä on johtanut monissa jäsenvaltioissa jo turhautumiseen. On erilaisia menettelyitä. Tuomioistuimissakin tuomioistuimenettelyyn ryhdytty ja tarkasteltu näiden valossa, mistä henkilö on alun perin peräisin. Ja joillekin vastaantuville maille on tullut mitta täyteen. Nyt täytyy tehokkaasti voida toimia petoksia vastaan. Onko on pohtinut, miten voitaisiin saada aikaan sellainen menettely, joka toimisi kunnolla, koska vastaanottava jäsenvaltio useinkin joutuu luottamaan siihen, että asiakirjat pitävät paikkansa. Ei se voi muutakaan. Kuinka komissio voisi tulkita tai määritellä petokset ja miten niitä tulkitaan? Jäsenvaltioiden lainsäädäntö tällä hetkellä on väärässä asemassa. Voitteko selvittää tätä puolta? Minun mielestäni on hienoa, mikäli kolmen kuukauden aika on pidetty kuuteen kuukauteen, kun on kyse työttömyysturvan siirrettävyydestä vastaantoimaan kannalta. Kyse on työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, halutaan varmistaa. Näistä syistä me vastustamme Toki korjaa. Me vastustamme sitä, että sosiaaliturvan siirrettävyyttä pidetään kolmesta kuukaudesta kuukaut, kuuteen kuukauteen vastaava, vastaanottajamaiden etuja silmällä pitää. Kiitoksia. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi ryhmän vierailijoita Nigerian parlamentista. He toivat tutustumaan siihen, miten me teemme työtä ja mitä me täällä teemme. Lämpimät tervetuloa toivotukset teille. ja käymään parhaillaan keskustelua sosiaaliturvajärjestelmien lähentämisestä Euroopan unionissa. Tämä on erittäin laaja asiakokonaisuus, erittäin tärkeä sellainen meidän työmme kannalta. Tässä vaiheessa puheenvuoron saa edustaja Harkin. Kiitoksia. Muutama kysymys. Kun katsomme näitä eri vaihtoehtoja, Esimerkiksi kun päätitte jättää lapsellisen indeksoinnin pois ja sitten katsotaan EUn kokonaismenoja, niin tämä on aika pieni summa. Mutta oletteko katsoneet yksittäisiä jäsenvaltioita ja sitä, miten tämä vaikuttaa näiden jäsenvaltioiden budjetteihin? Ja jos näin on tehty, niin onko teillä tietoja tästä? Ja jos ei, niin miksei? Se oli ensimmäinen kysymys. Ja toiseksi me saimme kuulla, että sidosryhmien tukia nyt ei ole kaikille vaihtoehdoille. Eli koskeeko tämä vain sidosryhmien tukea? Onko selvää, että se on se yksi ryhmä, joka on vähiten ollut mukana tässä työssä? Ja jos näin on ollut, niin voisiko joku selittää, miksi näin on käynyt? Sitten puhuitte siitä, että työntekijöiden lähettäminen ei tästä näy, mutta millaisia yhteyksiä olisi pitänyt löytää, mitä tästä puuttuu. Ja viimeinen kohta. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä, kun hän puhui siitä, että meillä pitäisi olla yksilöllisiä sosiaaliturvakortteja, joita voivat käyttää kansalaiset, ja näin voidaan välttää petoksia ja muita. Ja täältä menen sitten toiseen kuulemiseen, joka koskee sähköistä korttia, ja se on asia, jota sielläkin käsitellään, eli halusin vielä esittää omat kysymykseni tähän. Kiitos. Zimmer. Se on Sekabit Zimmer. Ja, danke, Frau. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin lämpimästi kiittää komission vaikutusarvioinnista, mutta myöskin niistä selvennyksistä, joita saimme parlamentin tutkimuspalvelulta. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, kuinka te arvioitte tilanne, tilannetta. Onko sosiaaliturvassa Saksan liittotasavallassa syytä pelätä, että nyt otetaan hoivapuolta varten oma kappalensa mukaan. Ja tämä johtaa siihen, että tästä tulee lisää kustannuksia ja palveluiden saatavuus saattaa vaikeutua. Miten teet tämän, tämän tilanteen? Miten olette ottaneet tämän huomioon? Miten reagoitte tähän? Toiseksi Tutkimuspalvelun edustaja totesi muun muassa, että toissijaisuus ja suhteellisuus periaatteita eivät millään tavalla ole tässä uhattuina. Ranskan senaatti kuitenkin käytännössä totesi, että heidän mielestään toissijaisuussäännöstä on rikottu. Oletteko tutkineet tätä asiaa ja voitteko tyrmätä tämän väitteen? Sitä vielä toinen kysymysrypäs. Kyse on liikkuvista EU-kansalaisista. Mitä tämä tarkoittaa niiden ihmisten kannalta, jotka elävät köyhyydessä kussakin jäsenvaltiossa? He pelkäävät, että nythän pelätään, että työ määrä kasvaa ja romanien tilanne saattaa myöskin kokea muutoksia tämän kaiken vuoksi. Edustaja Balassa, kun on kyse tästä kuuden kuukauden määräajasta, mä kysyisin teiltä, oletteko te tutkineet, mitä kielteisiä vaikutuksia tästä voisi olla, mikäli tästä tulee lisää kustannuksia? Ja millä se vaihtoehto voitaisiin ottaa käyttöön, kun on kyse työttömyysturva korvausten maksamisesta koko tältä kaudelta, ei pelkästään kuuden kuukauden ajalta? johon tämä nyt halutaan rajata. Eugene Lambert. Sitten Jean Lambert. Kiitos. Tartun muutaman näkökohtaan, jotka kollegat ovat jo tehneet. Yksi koskee vaikutusarviointia ja sidosryhmien kommentteja ja ajatellaan esimerkiksi sovellusalaa, ja erityisesti koskee taloudellisessa toiminnan ulkopuolella olevia ihmisiä, koska nyt tässä on tapahtumassa muutos nykytilanteeseen. Jos ajatellaan nykykeskustelua ja rajat ylittävän työnteon oikeuksia ja suhteessa Brexitiin, niin tilanne on monimutkainen ja on sellainen tunne, että jotkut tuomioistuimen päätökset sen että ne hyväksyttäisiin. On, on sellaisia, äh, ajattelut, että niitä päätöksiä olisi pitänyt haastaa ja haluttu heittää kapuloita rattaisiin. Säätellään ihmisiä, jotka ovat tilapäisessä vaikeuksissa, esimerkiksi asunnottomia, palautetaan EU-lähtömaihinsa. Ihmisiä, jotka ovat tänne hoito, hoitaneet sukulaisia, hetki, heitäkin saattaa palauttaa, kun näitä sääntöjä tulkinnataan rajoittavasti. Olisiko syytä tarkastella ajatellaan, että tuomioistuimen päätöksiä ei haluta hyväksyä, vaan olla kriittisempiä niiden suhteen. Onko tästä tullut kommentteja teille ja minkälaista painoa olette laittaneet sille. Sitten meillä on kysymys parlamentin palveluille. Sanoit, että jäsenvaltioiden kannalle on annettu painoa. Monet me saattavat ymmärtää, mutta puuttuuko vastauksesta jotain sidosryhmiä ihmisiä, joita olisi pitänyt kuulla, eikä kuultu? Vaikka tämä sellainen tilanne, että monet ihmiset pitävät näitä niin teknisillä, että eivät reagoi. Oliko sektoreita, joita mielestäni olisi pitänyt kuulla, mutta eikä kuultu? Mitä lukuihin tulee? Tämä asia on tullut esille ainakin 18 vuoden ajan. Ja se vaatii välttämättä ole täsmäisiä lukuja. Eli kun me luemme tätä 883 kohtaa, Alkaa tässä kysymyksiä, johon pitäisi tarttua tilastoistoksen kautta tai muuta, että saisimme vähän vankempaa dataa? Nyt meille valitamme, että, että tilastotietoja puuttuu. On poliittisia syitä tietysti, miksi jäsenvaltiot eivät halua antaa tietoa, koska tilastot eivät tuo jäsenvaltiot argumentteja. Mutta onko niin, että tietoa todellakaan ole? Pitäisikö miettiä? keinoja, jotka pakottaisivat jäsenvaltiota keräämään vertailukelpoista dataa. Uh, Lara Agea ei ole paikalle, joten puheenvuoron saa Joel Melan. Edustatteko te mahdollisesti enf ryhmää Olkaa hyvä. Kiitoksia Joel, ikävä kyllä. Ei nyt pääse paikalle. Hän on Moskovassa valtuuskuntavierailulla. Mutta haluaisin kiittää ja onnitella komissiota tästä vaikutusten arvioinnista ja EPRS tästä ensimmäisestä arvioinnista. Voimme etsiä muitakin tietoja, jotka ovat täydellisiä ja jotka kertovat meille tästä sosiaaliturvajärjestelmien koordinoinnista. Kiitos. Thank you. Then I'll give the floor to... Edustaja Becker, olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää etän pätevästä puhujasta ja hänen antamistaan tiedoista. Kiitän sekä komission edustajia että IPRS. E Saamme erittäin hyviä tietoja. Lisäyksenä siihen, mitä etenkin varjoesittelemme Schulze sanoi, haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy sosiaalietuuksien siirrettävyyteen, varsinkin kun on kyse lapsillisista. Komission edustajan huomautus oli sen laatuinen, että halusin kysyä vielä tästä lisää. Hän sanoi, että meidän täytyy indeksoida perhe, tai ei tarvitse indeksoida perheetuuksia. Minä kysyn, miksi ei? Millä tasolla tätä on arvioitu ja miten tähän on päädytty? Toinen kysymys. Tähän viittasi Rova Haakin. Minäkin haluaisin puhua sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tämä on erittäin hyödyllinen kohtaa monellakin tapaa, kun keskustelisi palkkojen polkumyynnistä ja muusta, mikäli olisi EUn laajoinen pääsy kaikkien työntekijöiden sosiaaliturvalle etuuksiin. Komission, komissiota kysyisin, on kolmisen kanssa suunnitelma tämän osalta ja mikäli on, mink, miltä aikataulu voisi näyttää tämän osalta? Kiitos. Thank you, Mr. Lenners. Edustaja Lenners. Yes, thank you very much. Also just... Kiitos. Kollegani puhuvat aiheesta jatkaisin, kun puhutaan lapsilisien viemisestä komission näkökulmasta, niin täytyy olla varovainen, että tämä vaan prosentti ei pidä olla niin huolissaan. Koska prosent... tekee prosenttia, se aiheuttaa huolta. Täytyy olla yhdenmukaisempi. Yksi vaihtoehto, josta ei ole tehty vaikutusarviointia. Mitä tapahtuu, onko mahdollista, onko mahdollista antaa, jos valtiolle joustavuutta – joko indeksoida lapsille jotka viedään tai ei. Ja se on kysymykseni. Ja sitten tämä työttömyystuen pidentäminen 36 kuukauteen. Ylipäätään sanoen, tässä on joku idea, mutta kun puhun ihmisten kanssa – niin, näitä järjestelmiä väärinkäytetään aika paljon. Puhun Belgian viranomaisten vastuushenkilön kanssa ja hän että Belgiassa paljon perinne, että ihmiset nauttisivat tätä tukea osamassa lähinnä kesällä ja lähinnä välimerellä. Ja ovatkohan säädöksemme tehokkaita tällaisen väärinkäyttöön puuttumiseksi hyviä. Ja sitten pitkä aikavälin hoitaminen. Meillä on aika yleisiä lasikkeita, mutta olisiko komissio tarkastella vähän täsmällisemmin, mitä tarvitaan ihmiselle. Tulen alueelta Hollannista, joka on hyvin lähellä Belgian rajaa Hollantiin. Tarjoaa käteistukea, mutta ää, ää, me puhuja korjaa, Belgia ei, no, oh, Hollanti käteistukea, mutta muuta tukea kyllä. Ja äh, Hollannissa tilanne on toisinpäin. Belgiassa taas viranomaiset ovat pitkästä uudessa tilanteessa. Belgia on vastuussa terveysvakuutuksista ja Hollanti pitkän aikavälin hoidosta. Eli tämä henkilö menettää ää, äh, oikeutensa ja maksaa enemmän. Onko komissio tutkinut Kuinka monelle ihmiselle EU-ssa e näin kävisi? On tärkeää, että pitkän aikavälin hoitokysymyksiin tartutaan, mutta se ei saisi johtaa siihen, että ihmiset menettävät oikeutensa tukiin raja-alueella. Please. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa vielä Erä Korjalla. Olkaa hyvä. Tämä on jotenkin sekaisin, mutta en me pois päältä. Saat sen päälle. Jos tämä menee verkkokauppaan, että olemme kuulleet. The table is precisely to, uh, to make sure that we can have uh, a really, uh, a really... Eli tämä oli hyvää keskustelua ja voimme tehdä sitten poliittisia johtopäätöksiä tästä. Ja sitten tuli kysymyksiä näiden tietojen luotettavuuteen liittyen. Ja yhtäältä olemme olleet rehellisiä, koska olemme todenneet, että näissä tiedoissa on rajansa. Olisimme voineet tietysti piilotella sitä, mutta kyse on nyt avoimuudesta, eli oli parempi myöntää se. Eli samalla totesimme, että joissain tapauksissa tietoja ei ollut riittävästi, mutta uskomme kuitenkin, että EU-tason tiedot ovat hyödyllisiä. Ja kun puhutaan työttömistä, niin käytimme tätä työvoimatutkimusta, joka ei nyt sataprosenttisesti vastaa asetuksen määritelmiä, mutta se antaa hyvän kuvan tästä ehdotuksesta. Ja sitten toinen asia, on tärkeää ottaa huomioon, että olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja olemme pyytäneet, että saisimme tietoja heidän omista lähteistään. Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että tiedot olisivat sataprosenttisen tyhjentäviä, mutta meillä on kuitenkin hyvin vankkoja tietoja, joille voimme pohjata analyysimme. No sitten tässä puhuttiin tästä yhdestä prosentista ja hyvin selkeästi haluan todeta, että täytyy muistaa nämä absoluuttiset luvut, jotka ovat aika korkeita, mutta täytyy välillä muistaa myöskin näiden summien suhteellinen painoarvo. Vaikutusten arvioinnissa ei käytä mitään matemaattista kaavaa 2 plus 2 on 4, vaan meillä on tiettyjä tietoja ja sen jälkeen sitten teemme poliittisia ehdotuksia. Ja sitten asia, joka tuli vielä esille, liittyy työttömyyskorvauksiin. Tähän liittyy kaksi kysymystä, eli pitäisikö laajentaa vai ei kautta. Ja toinen kysymys liittyy sitten siihen, kun ajatellaan näitä esimerkiksi muutoksia, niin vaikuttavatko ne esimerkiksi terveydenhuoltoon. Tämä on aika hankala ehdotus, koska työttömyyskorvaus on hyvin erityislaatuinen korvaus. Muut korvaukset vaativat tiettyä työssätekoaikaa esimerkiksi. Eli jos haluaa aika eläkkeen, täytyy olla, olla töissä tietty määrä vuosia, sitten saa eläkettä. Ja jos on sairas, niin sitten saa hoitoa. Mutta kun kyse on työttömyyskorvauksesta, niin sitten on erilaisia vaatimuksia, joita sovelletaan jäsenvaltioissa ihan loogisesti. Eli silloin pitää aktiivisesti etsiä työtä. Eli kyse ei ole pelkästään valvonnasta, vaan myöskin tuesta työn, työllisyyspalveluista jäsenvaltioissa. Eli jos tätä siirrettävyyskautta nostetaan kuuteen kuukauteen, niin silloin ihmisillä on enemmän aikaa löytää töitä uudessa jäsenvaltiossa, mutta tämän lisäksi ehkä menetettäisiin näitä aktivointitoimia, ja tämä pitäisi jättää vaihtoehdoksi. Ja tietysti jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle, mikäli voidaan taata, että kaikki aktivointitoimet ovat hyödyllisiä. No sitten työntekijöiden lähettäminen, petokset, Nämäkin ovat tärkeitä kysymyksiä. Niillä on selkeä yhteys. Se on nähty, kun on puhuttu muista kysymyksistä. Ja tämä on nähty julkisessa keskustelussa myös monissa jäsenvaltioissa. Hallinnollinen yhteistyö, esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden osalta. Ja nyt meidän täytyy selkeästi parantaa yhteistyötä Kaikki nyt ehkä ole samaa mieltä siitä, mutta meillä on vaikutelma siitä, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on hyvä. Eli hyvää yhteistyötä on ollut eri hallintojen välillä. Ja tietysti on sitten tapauksia, joissa yhteistyö ei toimi. Ja tähän olemme yrittäneet puuttua. Eli se, mitä on ehdotettu lähetettyjen työntekijöiden osalta, on se, että vahvistetaan kaikkia välineitä, jotta voidaan varmistaa, että sääntöjä noudatetaan ja että kansalliset viranomaiset pystyvät tarkistamaan lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvastatuksen. Ja sitten hallintojen täytyy käydä keskenään vuoropuhelua. Ja kun olemme olleet yhteydessä eri sidosryhmiin, niin periaatteessa on samaa mieltä olla siitä, että pitää vahvistaa näitä asioita. Mutta sitten kun kyseessä on jäsenvaltion hallinnot, niin sitten tilanne on monimutkaisempi. Jatkamme tätä työtä ja uskomme, että sekä parlamentti että neuvosto löytävät sovun, joka sitten vahvistaa tätä yhteistyöperiaatetta. Ja sitten petokset. Tämä on tärkeä kysymys. Tämä ei koske ainoastaan lähetettyjä työntekijöitä, vaan Tämä liittyy myöskin ihmisiin, jotka saavat työttömyyskorvausta ilman, että heillä on siihen oikeus. Ja sitten on tehty tiettyjä muutoksia, jotka liittyvät jäsenvaltion väliseen henkilötietojen vaihtoon. Näin voidaan varmistaa, että hakemukset korvauksista, että ne ovat kunnossa. Eli olemme tarkastelleet tässä asiassa tiettyjä kysymyksiä. Ja sitten muut kysymykset, jotka ovat tulleet esille, liittyvät näihin perheetuksiin ja indeksointiin. Ja tässä olemme katsoneet näitä mahdollisuuksia. Ei sitä ollut suljettu pois, se oli osa vaikutusten arviointeja. Ja johtopäätös nyt on poliittisesti sitten se, että vaikutusten arvioinnista on nähty, että tällaisen järjestelmän käyttöönotto olisi hyvin hankalaa. Olisi vaikeaa ensinnäkin tehdä ehdotus, jossa otetaan kunnolla huomioon eri elementit ja tekijät, jotka on otettava huomioon, jotta indeksointi johtaa oikeudenmukaiseen tilanteeseen. Ja toiseksi hallinnossa tämä aiheuttaisi paljon lisätyötä. En nyt sano, onko se hyvä vai paha, mutta totesin vain, mitä olemme todenneet. Ja kun hallinnossa käsitellään näitä etuuksia, niin siellä vain sovelletaan sitten jäsenvaltion sääntöjä ja maksetaan. Jos on indeksointia, niin sama perhe, jos yksi lapsista elää vaikka Romaniassa ja toinen Ruotsissa, niin sitten se jäsenvaltio, joka maksaa lapsilisiä, joutuisi tekemään kolme laskelmaa. Eli tämä hankaloittaa tilannetta. Eli tämä nyt on todellisuus. Ja poliittinen johtopäätös on se, että komissio on tehnyt ehdotuksen liittyen lähetettyihin työntekijöihin, eli siellä pitää saada samasta työstä sama palkka. Tästä on tässäkin valiokunnassa keskusteltu. Ja komissio on katsonut, että meidän on pidettävä kiinni samoista eduista samoilla maksuilla. Täytyy muistaa, että työntekijät, joilla on oikeus perheetuksiin ja jotka ovat maksaneet näitä sosiaalimaksuja, eli tämä on ihan selkeä poliittinen kysymys. No, tämä voidaan jakaa tai sitten ei, eli parlamenttiin ja neuvoston täytyy tästä keskustella ja meidän täytyy tehdä sitten tästä ehdotus. Sitten kysyttiin kansallisista tiedoista. Harkin otti sen esille. Eli onko meillä kansallisia tietoja, ja meillä on näitä tietoja, voimme jakaa kansanne. Esimerkiksi Irlannin osalta lapsilisän indeksointi 2013 ja 14 11,6 miljoonaa maksettiin perheetuja, ja se vastaa 0,36 prosenttia Irlannin kaikista perheetuuksien maksattamisesta vuonna 2013 ja säästöt ovat 2,14 prosenttia, kun katsotaan kokonaisvuosimenoja. Eli voisin puhua tästä pidempäänkin, mutta se kestäisi vähän liian kauan. Sitten on puhuttu myöskin työttömistä. Ja tähän liittyy eri kysymyksiä, eli vähennetäänkö oikeuksia ja vaikuttaako tämä kodittomuuden lisääntymiseen. No, nyt puhutaan siis liikkuvista kansalaisista. Kuten tiedätte, asetuksessa ei ole kyse siitä, että annetaan uusia oikeuksia tai harmonisoidaan sääntöjä jäsenvaltioissa, vaan kyse on koordinoinnista. Eli jokainen jäsenvaltio saa sitten päättää, millaisia sosiaalietuuksia annetaan ihmisille, jotka asuvat niiden alueella. Se on lähtökohta. Ja sitten kun kyse on liikkuvista kansalaisista, olemme kodifioineet sääntöjä. No Lamberts tietysti oli oikeassa, eli voisi kuvitella, että tapauslakia voidaan kääntää tai kumota. Se on poliittinen valinta, mutta näin komissio ei ole tehnyt, koska se katsoi, että on tärkeää varmistaa, että petoksia torjutaan ja että asetus hyödyttää siihen, että kansalaiset voivat liikkua maksamatta, joutumatta maksamaan tästä sosiaaliturismista. Tämä on poliittinen johtopäätös, siitä voi olla samaa mieltä tai ei. Eri ihmisillä on erilaisia kantoja, mutta komissio on hyvin selkeä tässä asiassa. Ja sitten pitkäaikaishoito. Me emme nyt pidennä tai, vähemmän tai supistaa tätä kansallista soveltamisalaa Jokainen valtio päättää itse, millaisia sääntöjä siellä sovelletaan, mutta me annamme selkeän merkin ilman, että muutetaan sääntöjä, ja haluamme selkeyttää näitä sääntöjä, joita sovelletaan. Eli nyt päätän ehkä tähän, ja tiedän, että kun keskustelemme teidän ja neuvoston kanssa syvällisemmin ehdotuksesta, niin sitten tulee uusia kysymyksiä, mutta jos teillä nyt ei ole muita kysymyksiä, niin päätän nyt sitten tähän. Kiitos. Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä. Nähdäkseni Rova Regner ja sitten edustaja Schulz. Ja sitten vielä EPRS edustaja saa myös puhua. Evelin Regner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain vielä tilaisuuden esittää kysymyksen. Lähetämistä se direktiivissä lähetettyjen työtä koska direktiivi ja sosiaalivälistä niin lähetämme tietysti liittyvät läheisesti toisiinsa kysymykseni. Niin liittyy siihen, mitä te sanoitte valtioiden yhteistyöstä. Sanoitte, että se toimii hyvin. Viittasin siihen, että viime aikoina, viimeiset kaksi päivää, olemme keskustelleet rakennussektorin työntekijöiden ja työnantajien kanssa Ne kertovat monia esimerkkejä siitä, mitä kaikki ei toimi, varsinkin kun se yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken. Mikäli on työperäisiä onnettomuuksia, ja työntekijöitä poistamaan työmaalta, niin silloin tämä A1-kaavake ei toimi. Tämä on systemaattinen ongelma. Ja työnantaja, yrittäjä itse joutuu sitten sellaisen tilanteeseen, että kilpailijat käyttävät tämän väärin hyväksyntäjärjestelmää. Kun te, te puhuitte oivasta ja lapsilisistä ja muista, niin haluaisin kiittää huomioon sen seikkaan ja teidän kysymyksen. Tämä, nämä A1-kaavakkeen tiedot, tarkastetaanko ne ja voidaanko varmistaa, että tämä järjestelmä toimii käytännössä ja onko riittävä suoja työntekijällä niiden toimien kautta, joita olette ryhtyneet. Edustaja Schulze. Kiitoksia, että esitin vielä lisäkysymyksen. Minun verenpaineni hieman nousi, kun kuuntelin vastaustanne. Niin minua ärsytti se, mitä sanoitte lapsilisien indeksoinnista. Hyvinkin monenlaista keskustelua on käyty asiasta. Minä olen kansanpuolen esittelijä, enkä itsekään ole valmis kallistumaan puolelle enkä toiselle, mutta minulla alkaa pikkuhiljaa riittää. Se, että jatkuvasti tulee vastaus, tämä on liian monimutkaista, tämä on liian vaikeaa. Olen kyllästynyt tähän. Mikä te poliittisesti haluatte toimia, niin älkää antako tässä esimerkkejä, missä kolme lasta asuu kolmessa eri maassa. Ei, ku, ei tällainen saa ketään täällä vakuuttuneeksi. Rova Taisen kanssa puhuin tästä ja minä todellakin vetoisin teihin. Voitte vastata yksityiskohtaisesti, kirjallisestikin, mikäli te haluatte, mutta vastatkaa nyt tähän. Kertokaa nyt, miksi tämä on niin monimutkaista ja miksi te ette poliittisesti halua vedettä eteenpäin. Ja miksi se on termistä niin vaikeaa. Lyhyt vastaus herra Korellilta. Uh, I, I, it's a very clear message. Viesti oli selvä. Yritän toistaa. Tässä on kaksi tasoa. Ensi taso on vaikutusarviointi. Pidämme sitä tai emme. Vaikutusarvio näyttää osoittavan, että hallinnan taakka kasvaa. Ehkä tämän asian ihan selkeäksi. Tiedän, että komissaarini Rotaisen asiasta selkeämmin kuin minä. Tosiaan se, että tämä on politiikkapäätös. Se voidaan jakaa, tai sitä ei jaeta. Komissio on ehdottanut samanarvoista pal- samaa palkkaa, samanarvoista työstä, ja silloin täytyy kannattaa periaatteessa samanlaiset korvaukset samanlaista työstä. Meillä ei ole mitään matemaattista kaavaa. Meidän vaikutusarviointi on pohja poliittisille päätöksille. Olen pahoillani, jos tämä kypsyttää teitä. Se on ollenkaan tarkoituksemme, mutta komissio on tehnyt tietoisen päätöksen. Eikä se ole kevyt päätös. Olemme kuunnelleet ihmisiä, erilaisia mielipiteitä. Komissaarit ovat päättäneet mennä tähän suuntaan. Tämä ei ole viranomaispäätös. Olemme kuitenkin prosessin alussa. Parlamentin neuvoston täytyy keskustella asioista. Komissio ei laadi lakia, vaan neuvosto ja parlamentti. Kiitos. Puheenvuoron saa vielä Rovamaniaki Griiva tutkimuspalvelusta. Thank you, Madam Chair. I'll... Kiitoksia puheenjohtaja. Mikä tee sopii annan puheenvuoron kollegalle Katara Häiselle, joka teki alustavan arvion. Hän paremmin voi vastata näihin yksittäisiin kysymyksiin, jotka tulivat jäsenten suunnalta. Thank you very much. Kiitoksia paljon kysymyksistä. Kysymyksiä oli kovin monta. Minä yritän vastata niihin. Ensinnäkin, puuttuiko jotakin sidosryhmiä kuulemisista? En usko. Työmarkkinosapuolia kuultiin neuvontavan komitean yhteydessä, joka tarkastaa sosiaaliturvajärjestelmiä. Kuuleminen järjestettiin vuonna 2013. Kansasjärjestäjäkin kuultiin 2015. Heillekin omistettiin oma kuulemisensa tietystikin. Sosiaaliturva, kysymyksiä koordinoiva elin myötä vaikutti huomattavasti tuloksiin. Sitäkin kuultiin. Lisäksi tehtiin verkkovälitteisiä kuulemisia 2012-2013 vuosina, kun puhuttiin pitkäaikaishoivasta ja työttömyysturvasta. Ja toinen julkinen kuuleminen 2015 puolestaan keskintyi perheetuuksien ja työttömyysetuuksien koordinointiin ja myöskin lähetettyjä työntekijöitä koskeviin sääntöihin. Minun nähdäkseni kuulemiset tässä suhteessa hoidettiin asianmukaisesti en usko, että sidosryhmiä puuttui. Mitä tulee sitten siihen, että sidosryhmien tuki ei ollut ilmeistä, kun luin vaikutusarvion, minun mielestäni tässä kiteytyy se, että hallinnollisella lautakunnalla tai työryhmällä on merkittävä rooli, koska se antoi palautetta eri vaihtoehdoista, itse esitti vaihtoehtoja myöskin. Uskon, että muut sidosryhmät eivät aina ilmeisesti, ilmeisesti antaneet tukea. Mitä työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin tulee ja sen puutteeseen? mikä tarkastellaan vaikutusarviota? Liitteessä 20, eli aivan lopussa, erittäin pitkässä asiakirjassa, on kaksi sivua. Liite 20 liittyy teknisiin muutoksiin, lähetettyjä työntekijöitä koskevaan säännöstön. Ja kun ottaa huomioon, miten tärkeä asia on, olisi ollut hyödyllistä, mikäli jotain tietoa lähetetyistä työntekijöistä olisi saatu enemmän ja siitä, kuinka tämä kaikki toimii käytännössä. Tämä voi tulla, että paljon merkitään tämän aseman vaikutusarviassa. Sitten Ranskan senaatin perusteltu lausunto. Se, mitä Ranskan senaatti sanoi toissijaisuusperiaatteesta, oli se, että toisiosuusperiaatetta oli loukattu, koska täytäntöönpanon säädöksissä, jotka komissio antaa menettelyiden osalta ja asiakirjan osalta, jotka käytetään sosiaaliturvasäännöksiin ja sosiaalietuuksien siirtyvyyteen. Ranskan sääntö katsoi, että koska asiakirja ei ollut toimitettu kansalliselle parlamentille, oli loukattu toisiosperiaatetta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Edustaja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 eli se liittyy vaikutusten arviointiin. Eli siihen liittyen minulla olisi kaksi huomiota. Eli kyse on nyt säännöistä, jotka liittyvät työttömiin, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Kun katsotaan nyt näitä seuraamuksia ja päätelmiä, joita voidaan tehdä, niin tässä ei oteta huomioon sitä, että perusoikeuksia nyt rajoitetaan hiukan. Ja tästä on varmasti vielä muitakin tutkimuksia tehty. Kiitos. I will now give the floor to the Kiitos. Ja sitten esittelijä Balas ja voitte vastata näihin kysymyksiin. Euh, Anteeksi, puheenjohtaja. Näissä vastauksissa erityisesti tutkimuksen tekijöiden vastauksissa ja kommentteissa herättävät kysymyksiä. Ensinnäkin indeksointi tai indeksoinnin poistaminen perhetukien osalta. Tämä kysymys ylimääräistä hallinnoista kustannuksista, jotta syntyisi tästä, sitä pitää arvioida. Se on ihan normaalia päätöksenteossa, mutta tässä on toinen ja paljon tärkeämpi. Ja se on tämä periaatekysymys. Ihmisethän ovat maksaneet maksuja. Ihmiset, jotka saavat tukia, eivät ne ole mitään lahjoja. Se on palkka, joka maksetaan myöhemmin. Se on osa bruttopalkan muuttumista nettopalkaksi. Jos päätetään, perheen tuot ovat pienempiä, kun lapsia on ja säälitaso on alhaisempi, kysymys sitä, miten eli tässä arvioidaan se monimutkaista totta kai, mutta tämä pienentää tukea. Ja tässä on yksi osa palkasta, joka maksetaan myöhemmin, tästä bruttopalkasta, joka viedään pois. Eikä se ole yhtään oikein. Eli jos indeksointikysymys otetaan esille, sitten täytyisi sopeuttaa maksut suhteessa – maksuihin, joita he voivat saada. Ja siitä seuraa monimutkaisuutta. Eli yhtäältä hallintokustannukset ja periaate toisaalta. Meidän täytyy tehdä erot näiden kahden aiheen väliltä. Ja tässä on puhuttu tästä kaavakkeesta. Pelkoni on, että, pelkoni, että komission ehdotuksella on pohjaa. Minusta kaavake ykkösen kontrollissa pitäisi mennä pidemmälle. Mutta kysymys on sitä, että onko tämä kaavake tehokas. Me, me ole digitalisoineet mitään asioita, asia on erittäin monimutkaista. Kaikki paperit ovat eri kielille. Miten luulet, että työtarkastus toimii? Miten luulet, että hallinto voisi tehdä vakavaa työtä? Eikö olisi aika? Tehdään konkreettisia ehdotuksia tehdään harmonisoimiseksi käyttää nykyaikaisia digitaalisia välineitä. Kontrolli olisi enemmän, tehokkaammin, paljon enemmän seurattavuutta, alhaisemmat hallintakustannukset ja muistutan liberaaleja konservatiivisia ystäviemme, koska me heidän huomioon paljon vähemmän hallinnollista taakkaa yritykselle. Tätä tietä pitäisi miettiä. Tämä Kaava nyt tekee narunalaiseksi, joka on luola ihmisten ajalta. Very much, uh, the time. Kiitoksia. Eli aikataulu on nyt se, että esittely ja käsit- mietinnön käsittely on 20.81. marraskuuta. Määräaika tarkistin jättämiselle on, 9. marraskuuta ja tarkistuksia käsitellään sitten tammikuussa 2018. Varjoesittelijät sitten tapaavat helmi maaliskuussa ja määräkä kommenteille vahvistetaan, mutta hyväksyminen valiokunnassa on sitten ensi vuoden huhtikuussa. Eli tämä on hyvä, mutta kunnianhimoinen aikataulu. Eli meillä on vielä paljon tekemistä. No niin, ja sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä. Ja annan puheenvuoron esittelijälle Javi Lopezille. Ole hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli haluaisin nyt lyhyesti esitellä tätä ensimmäistä luonnosta. Ja kuten todettiin, aiheena on eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä. Kuten tiedämme, eriarvoisuus viime vuosina on ollut hyvin paljon näkyvillä julkisessa keskustelussa – eriarvoisuus on jopa lisääntynyt. Ja me olemme tutkineet nyt eriarvoisuuden vaikutusta moniin asioihin, esimerkiksi talouteen. Olkaa hiljaa, jotta voimme kuunnella esittelijää. Han habido muchos avances sobre... Eli nyt on katsottu, mitä vaikutuksia eriarvoisuudella on talouden kasvuun, talouden kasvupotentiaaliin ja muihin osiin yhteiskunnasta erityisesti nyt tämän suuren laman jälkeen, ja katsoimme, millä tavalla se vaikutti Euroopassa, kun katsotaan tulonjakautumista. Ja se liittyy sitten läheisesti siihen, että monissa EUn maissa kriisistä on nyt pikkuhiljaa päästy eroon. Ensinnäkin meidän pitää katsoa, että eriarvoisuus on kielteinen tekijä Euroopassa ja meidän pitää torjua sitä, se pitää olla tavoitteemme Sehän on todettu jo tässä mietinnön otsikossa. Ja täytyy muistaa, että EUn tavoitteena on ollut sosiaalitaloudellisissa suunnitelmissa köyhyyden torjunta 2020 suunnitelmassa Lissabonin ohjelmassa ja myöskin perussopimuksissa on puhuttu näistä. Ja nyt kun torjumme köyhyyttä niin se liittyy myöskin eriarvoisuuden torjuntaan, mutta se ei ole täsmälleen sama asia. Ja tässä mietinnössä tavoitteena on ottaa eriarvoisuus nyt eriarvoisuuden torjuminen esityslistalle ja tavoitteeksi EU:ssa. Ja myöskin täytyy nähdä, millainen vaikutus eriarvoisuudella on erityisesti kahdella alalla. No jos ei ajatella moraalia tai etiikkaa, niin täytyy nähdä, millainen vaikutus sillä on talouteen koska sehän vähentää kysyntää. Tämä on todettu monissa kansainvälisissä tutkimuksissa viime vuosina, ja mekin olemme tässä puhuneet eri kuulemisissa asiantuntijoiden kanssa. Ja tämä myöskin murentaa sitten kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan. Mehän tiedämme, että tasa-arvoiset yhteiskunnat ovat vakaampia, koska siellä on enemmän luottamusta yhteiskunnan jäsenten välillä ja luotetaan myöskin enemmän instituutioihin. Ja kun otetaan huomioon nämä kaksi ulottuvuutta eriarvoisuuden osalta, niin tavoitteena pitää olla eriarvoisuuden torjunta. No sitten toimintasuunnitelma, jossa katsotaan millaista työtä komissio ja parlamentin valiokunnat ovat tehneet. Eli tähän liittyy kolme ulottuvuutta, jotka otan nyt lyhyesti esille. Ensinnäkin meidän pitää luoda sosiaalipolitiikkaa Euroopan tasolla. Me olemme puhuneet sosiaalisesta pilarista Euroopassa, mutta meidän täytyy koordinoida näitä sosiaalisia toimia Euroopassa ja meidän täytyy parantaa työolosuhteita, meidän täytyy tehdä muutoksia työmarkkinoilla. Ja tässä mielessä me haluamme vahvistaa näitä ulottuvuuksia. Ja toiseksi ei pidä puhua ainoastaan eurooppalaisesta sosiaalipolitiikasta, vaan myöskin täytyy ottaa esiin asia, josta on jo puhuttu viime vuosina ja jossa on jo edistytty – Eli meidän täytyy muuttaa budjettipolitiikan uudistuksia ja koordinointia, ja meidän täytyy ottaa yhä enemmän huomioon sosiaalinen ulottuvuus näissä kysymyksissä. Ja sitten suositukset jäsenvaltioille. Meidän pitää pystyä täydentämään hyvinvointiverkostojamme, koska tiedämme, että tällä hetkellä ei ole otettu huomioon uusia sosiaalisia haasteita ja vaaroja, joita on tullut esille viime vuosina, kun yhteiskunta on muuttunut. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että mietinnössä on erikseen viitattu haavoittuvampiin ryhmiin, eli ne ovat ryhmi, väestöryhmiä, joita on käsitelty tässä valiokunnassa viime vuosina, eli vammaiset, miesten ja naisten välinen tasa-arvo, lasten köyhyys, sukupolvien välinen kuilu ja nuorten vaikeudet päästä työmarkkinoille. Ja tässä on viitattu erikseen näihin haavoittuviin ryhmiin, joihin eriarvoisuus kohdistuu ensisijaisesti. Eli varmasti voimme nyt olla mukana tässä työssä tulevina viikkoina toivottavasti pystymme parantamaan tätä tekstiä. Siinä on tietysti parantamisen varaan. Ja olemme sitten mukana tässä keskustelussa, jota käydään instituutioissa ja maailmanlaajuisesti. Ja Euroopan parlamentin täytyy lähettää selkeä viesti siitä, että meidän täytyy torjua eriarvoisuutta. Thank you, uh, eh, Mr. Kos. Kiitos edustaja Kosa on poistunut paikalta joten puheenvuoron saa suoraan Rova Stevens. Dank u wel, Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että eriarvoisuutta täytyy torjua ja pyrkiä tasavertaisuuteen. Tämä on kaikille hyväksi. On myöskin erittäin tärkeää tehdä näin työpaikkojen luomisen ja talouden elvytyksen vuoksi. Nyt tästä ehdotustekstistä. Minun on hieman vaikeuksia joidenkin kohtien kanssa. Epätyypilliset työsuhteet ovat edelleenkin kielteinen asia. mitä pidetään edelleenkin kielteisen asiana. Lisää joustavuutta työmarkkinoille voi olla hyväksi joillekin ihmisille, ihmisryhmille. Ihmiset voivat saada ensimmäisen mahdollisuuden päästä työmarkkinoille tällä tavalla, ja pitkäaikaistyöttömätkin voidaan täten saada takaisin työelämään. Tätä ei ole otettu huomioon. Toiseksi olen huostunut siitä, että tällä vedotaan ehdotuksen puolesta, joka liittyisi eurooppalaistamiseen politiikassa. Esimerkiksi kollektiiviset työtä, neuvottelut ja työntekijöiden oikeuksien harmonisointi, eurooppalainen työttömyysturvasäännöstö ja direktiivi, joka liittyy äitiyslomiin ja direktiivi, joka liittyy pitkäaikaishoivaan ja hoivanantajiin. Ja sitten kunnollisia työolosuhteita koskeva lainsäädäntö. Ja voi sen jatkaa tätä luettelua loputtomiin. Monet ajatuksista törmäävät toisiusperiaatteeseen. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiolle ei, jäsenvaltiota ei pakoteta sellaista valtion eteen, jotka eivät niille sovi. Jäsenvaltiot tarvitsevat joustavuutta, sen noudattaa sellaista politiikkaa, joka on hyväksi tuon maan kansalaisille. Yhden kaavan, yhden koon menettely ei valitettavasti sovi kaikille. Tämä yksi koko ei välttämättä sovi kenellekään. Lisäksi olen hieman epäileväinen sen suhteen, että nostettaisiin rahoitustasoa on kun on kyse nuorten työllisyysaloitteesta. Kun tätä huomioon tilintarustamiestanekin huomiota, en ole tästä aivan varma. Ensinnäkin pitäisi parantaa tätä nuorisotyöttömyysaloitetta, sitten vasta annettaisiin lisää rahaa. Lopuksi olen epäileväinen erään sen suhteen. Ehdotuksessa on määritelty kyllä monia ongelmia, tunnistettu niitä, eurooppalaisia aloitteita halutaan pidentää kestoltaan, mutta kenties meidän pitäisi enemmän pohtia sitä, mitä ratkaisuja voitaisiin saada, jotta työpaikkojen luomista voitaisiin stimuloida ja hyvää liiketoimintaympäristöä edistää. keskittykäämme, keskittykäämme tämän ehdotuksen keskeisin asia. Me olemme valmiita tekemään rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa. Thank you, Mr. Calvi Kiitos sitten edustaja Calvé Chambon. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, vihdoinkin olen odotellut tätä aihetta ja sen käsittelyä koska jo jonkin aikaa sitten parlamentissa on havaittu näitä ongelmia. Haluaisin onnitella kollegaani Javier Lopetia. Hän on ottanut ensimmäisen riskin ja tarttunut tähän aiheeseen. Minäkin yritän tätä aihetta käsitellä, ja tämä on erittäin merkittävä haaste ja haluaisin onnitella häntä tästä tehdystä työstä. No nyt sitten alkavat ongelmat. Haluaisin muistuttaa tämän tekstin otsikosta, eli eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä – koska silloin kun aloin puhua näistä asioista ja teimme ryhmässä ehdotuksen, niin silloin keskityttiin hiukan eri tavalla näihin kysymyksiin kuin tämänhetkinen esittelijä. Mutta se ei tietenkään tarkoita, että me saisi aikaan hyvää sopimusta. En haluaisi, että tästä tulee taas toiveluettelo asioista, sosiaalisista asioista, joista on eri mieltä parlamentissa, eikä tiedetä, miten kaikki nämä asiat vaikuttavat viime kädessä kasvuun. Mutta haluaisin todeta sen, mistä on jo OECDssäkin puhuttu, Eli eriarvoisuuden dynamiikka. ja liiallinen eriarvoisuus heikentävät työpaikkojen syntymistä, ja tämä huolestuttaa minua. Eli korostaisin että eriarvoisuuden rakenneongelmat eivät liity sosiaalipolitiikkaan kovinkaan paljon. Sosiaalipolitiikalla pyritään lieventämään eriarvoisuuden ja rakenneongelmien vaikutuksia, mutta jos haluamme ratkaista nämä ongelmat, niin tämä liittyy hyvin paljon talouspolitiikkaan. Ja taloudellisiin päätöksiin. Eli eriarvoisuutta voidaan vähentää nimenomaan tulonjakopolitiikalla eli veropolitiikalla ja veropolitiikalla. Tämä liittyy myöskin kilpailukykyyn ja teollisuuspolitiikkaan, energiapolitiikkaan. Eli nämä ovat tärkeitä näissä puitteissa, kun puhutaan kasvusta. Ja tämä mielestäni tästä nyt puuttuu. Ja yritän tuoda sen tähän mukaan, koska näitä asioita käsitellään aika paljon. Sitten sosiaaliturva tilanne Euroopassa, esimerkiksi vähimmäistulo, jota minun ryhmäni puolustaa oikeutena – niin se on hyvä tapa torjua eriarvoisuutta, koska siinä on tällainen vähimmäismäärä. Ja myöskin eläkepolitiikka on hyvin keskeistä, ja siitäkin aion laatia tarkistuksia. Mutta nämä asiat liittyvät sosiaalipilarin, eli tämä nyt ei ole tämän lausunnon keskeisin osa. Eli meidän täytyy katsoa, miten voidaan torjua tätä eriarvoisuuden dynamiikkaa. Sitten työmarkkinoilla täytyy katsoa, miten työmarkkinat vaikuttavat kasvuun. No, jäykkyys ei varmaankaan auta eriarvoisuuden torjunnassa. OECDn raportista käy ilmi, että mitä jäykemmät työmarkkinat ovat, sitä enemmän on työttömyyttä ihan yksinkertaisesta syystä. Monet yritykset siirtävät toimintaansa aloille, joita, jotka ovat paljon pääomaintensiivisempiä. Ja siellä on sitten enemmän joustavuutta työvoiman suhteen. Eli ennen kuin tehdään tällaisia vaatimuksia, niin siis minun mielestäni tämä on lähinnä tekninen kysymys. No sitten sosiaalinen pilari on toinen asia. No sitten täytyy ottaa huomioon köyhimmät kansalaiset. Eräädöisyyden osalta voitaisiin jopa sanoa, että se liittyy huonoon tuuriin monta kertaa, kun puhutaan vaikka vammoi, vammaisuudesta. Mutta näitä asioita käsitellään usein, ja me olemme edellä, aina huolissamme näistä asioista. On hyvä, että se on mainittu tässä, mutta ei se liity siihen, miten voidaan torjua eriarvoisuutta, joka sitten haittaa kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Eriarvoisuus estää työllisyyttä ja kasvua, koska silloin annetaan hyvin paljon rahoitusta juuri näiden kielteisten vaikutusten lieventämiseen. Eli meidän täytyy päästä niistä kokonaan eroon. Tämä minua huolestuttaa. Eli meidän pitää ehdottaa politiikkaa, jonka avulla voidaan korjata näitä tämänhetkisiä epätasapainoja, joita on, kun ajatellaan pääoman ja työn tekemisen välistä suhdetta ja sitten eri palkat, sen mukaan onko kyseessä vakituinen työpaikka tai onko virkamies. Eli näihin asioihin meidän pitää paneutua. Ja sitten on yksi tärkeä asia, niin tämä on ihan viimeinen asia, kiitoksia puheenjohtaja. Eli olemme täysin samaa mieltä eurooppalaistamisesta. Ja tällöin ohjausjaksossa tavoitteeksi pitää asettaa juuri nämä kertoimet, joiden avulla voidaan vähentää eriarvoisuutta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Patrick Le Rick ei ole paikalla. Onko kuesta ketään muuta paikalla? Eli ole niin sitten Monika Vaana, olkaa hyvä. Yeah, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Lopesille mietintöluonnoksesta. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssa, kun te sanotte, että taistelu eriarvoisuutta vastaan myötä vaikuttaa vakauteen jo sinänsä. Tämä on erittäin tärkeä mietin pelkästään valiokunnan kannalta, vaan koko EUn kannalta. Tietysti me tuemme sitä, mutta me vahvistaa joitakin sen osia. Sen myöskin puuttuu joitakin seikkoja. On se siitä, että olen erittäin iloinen siitä, että eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä on jälleen kerran otettu ajatuksena esiin. Se on erittäin mielenkiintoinen ajatus, jonka on jäsen Andor edellisellä vaalikaudella lanseerasi. Hienoa, että se on uuden keskustelun aiheena jätätte sen esiin, mutta minusta se, siitä puuttuu jotain standardit silloin, kun on kyse työttömistä tai työ, työssä käyvistä. Niitä ei pitäisi pitää automaattisena stabiloijana. Me tarvitsemme minimisosiaalistandardit ja eurooppalaiset sellaiset, että työttömyysstandardit liitä. Täällä voitaisiin ottaa muun muassa työttömiä, mutta kuten edelleenkin puhuja totesi, jonkinlainen minimitulojärjestelmä pitäisi luoda vastineeksi Euroopan talousjärjestelylle. Me tarvitsemme sosiaalisen unionin konkreettisia toimia, ettei pelkästään puhuttaisi sosiaalista Euroopasta ja sosiaalista pilarista, vaan me tarvitsemme sosiaalisen unionin. Minimistandardit, Euroopan laajuiset sellaiset hyvät minimistandardit työntekijöitä varten – kaikkein haavoittuvaisempia ihmisiä varten. Tämä on erittäin tärkeää meille, teemme tätä koskevia tarkistuksia. Kyse on myöskin uuden jaosta, vaurauden uusjaosta, rahan ja mahdollisuuksien uudesta jakamisesta ja sukupuolen ulottuvuus puuttuu tästä paperista. Arvostaisimme suuresti, mikäli se saataisiin sinne mukaan. Ja kun te puhutte köyhyydestä, nykyisen vastaisesta taistelusta ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisesta taistelusta. Tuossa kappaleessa te puhutte pelkästään lapsista ja nuoresta Tietystikin he ovat erittäin tärkeitä ja pidämme hyvänä teidän ajatuksenne tässä luvussa, mutta katson, että on olemassa muitakin niin sanottuja kohderyhmiä, jotka täytyisi ottaa huomioon. Sukupuolen luottuvuuden mainitsinkin, mutta myöskin pahamuuttajat ja pakolaiset ja muutkin kohderyhmät pitäisi saada mukaan. Tämä on siis hienoa. Olisi hyvä myös, mikäli mainittaisiin kansaisyhteiskunnan rooli ja kansaisjärjestön rooli. Tässä puhutaan vain sosiaali- tai työmarkkinan osapuolista ja ammattiliitoista ovat tärkeässä asemassa, mutta kansaisyhteiskunta on myöskin tärkeässä roolissa. Tulemme tekemään jotakin tarkistuksia myöskin siihen, kuinka verojärjestelmiä pitäisi tarkastella yksilötasolla ja myöskin sukupuolen ulottuvuuden haluamme tähän. Ei tässä puhuta jopa vain investoinneista. Mietinnöstä puuttuu konkreettisia ehdotuksia sen osalta, kuinka todenteolla voimme varmistaa ja edistää etuuksia, strategian investointien rahasto. Sieltä puuttuu sosiaalisia infrastruktuureja. Vain 5 prosenttia koko ESIR-budjetista menee sosiaalisiin infrastruktuureihin – tässä on todellakin ongelma, joka täytyy ottaa esiin. Ja laadukkaisiin uusiin työpaikkoihin, kuuluisiin työpaikkoihin täytyy satsata, ei pelkästään mihin tahansa työpaikkoihin, mutta laadukkaisiin työpaikkoihin. Tarvitsee investointia hoivapuolelle, terveyteen, koulutukseen, opetukseen, sosiaaliseen talouteen ja vihreitä investointeja. Tässä on niin paljon potentiaalia. Voisimme hieman konkreettisemmin puhua tästä puolesta. Ja lopuksi katson, että meidän pitäisi mahdollistaa se, että budjetissa on enemmän joustoa niiden maiden kohdalla, jotka ovat ottaneet käyttöön erittäin tiukkoja finanssipoliittisia vakauttamistoimia. Euroopan talouden ohjausjaksossa on tiettyjä ehtoja mukaan ottaen makrotalousehdot ja alupolitiikassa myöskin tarkkoja ehtoja. Nämä pitäisi ottaa myöskin tähän mietintöön. Mutta mietintö on sinänsä jo erittäin hyvä pohja. Siltä voi ponnistaa. Laura Agia is not here. Laura Agia ei ole paikalla. Edustaja Bizzotto sitten. Merci. bien, pour équilibrer... Kiitos. Ja haluaisin vähän tasapainottaa herra Kalve champagne jälkeen vähän, mutta pidän anteeksi, että äh, Ravisotta ei ole paikalla. Yes, we have a generous... Meillä on reilusti aikaa esityslistalla asian käsittelyä varten. Epätavallista kyllä. Sergio Pietro Gutierrez, seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegalle Lopezille tästä mietinnöstä, joka on merkittävä. Tämä on ensimmäinen, jossa puhutaan eriarvoisuudesta monilla, monin alojen näkökulmasta. Tässä puhutaan syistä ja seuraamuksista, esimerkiksi politiikasta, jolla yritetään vähentää eriarvoisuutta. Ja viime vuosinahan eriarvoisuus on lisääntynyt yhteiskunnissamme. Eriarvoisuudella on kolme pääsyytä. Ensinnäkin vauroiden jako on epäonnistunut, kun katsotaan työpaikkoja ja työpaikkojen laatua – Ja parlamentissa ollaan pitkälti yhtä mieltä siitä, että globalisaatio on vaikuttanut monessa mielessä myönteisesti, mutta se on myöskin keskittänyt voittoja emme yksin käsiin. Ja esimerkiksi keskiluokka ja köyhät ovat vähemmän hyötyneet globalisaatiosta. Eli vaurautta on jaettu huonosti uudelleen palkkojen kautta ja vaurauden kautta – se on ollut seuraamusta säästöpolitiikasta. Se on heikentänyt hyvinvointivaltiota ja myöskin olemme rajoittaneet tätä uudelleenjakoa verotuksen kautta. Sehän on lisännyt epäsuoraa verotusta. Ja tämä on vaikuttanut myöskin suoraan verotukseen. Ja kaikki tämä on johtanut nyt siihen, että yhteiskuntamme ovat hyvin eriarvoisia. eri alueilla ja myöskin kun ajatellaan varoja, joita valtaosalla kansalaisista on käytössään. No, tässä on puhuttu hyvin selkeästi näistä seuraamuksista, eli Tämä heikentää demokratiaa ja tämä vahvistaa puolueita, joilla on taikakeinoja käytössään. Eli tästä tulee sosiaalinen ja taloudellinen ongelma ja myöskin demokratialle tästä tulee ongelma. Haluaisin vielä kiittää näistä ratkaisuehdotuksista. Eli tällä tavalla voimme saada takaisin yhteiskunnan, jossa vähennetään eriarvoisuutta ja määritellään uudelleen sosiaalinen sopimus. Ja meidän kaikkien täytyy pitää sitä kiinni ja on tarpeen, kuten myöskin Kalvet totesi, niin meidän täytyy miettiä uudelleen kaikkea politiikkaa EU-ssa, kauppapolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa, energiapolitiikkaa, talouspolitiikkaa. Meillä täytyy olla uusi sosiaalisopimus ja minimit, ja meidän täytyy miettiä uudenlaista verotusta, jonka kautta voidaan oikeudenmukaisesti uudelleen jakaa vaurautta. Jos me pystymme toimimaan näin ja korostamaan tämän mietinnön merkitystä, me voimme miettiä, millä tavalla voimme päästä eroon tästä talouskriisistä, ja uskon, että tämä olisi suuri palvelus Euroopalle ja tuleville sukupolville. Kiitos Havi tästä työstä ja Onneksi olkoon. Thank you, Sofia Ribeiro. Sofia Ribeiro, seuraavana. Sitens. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tässä on uh, suurta hämminkiä. Minä en oikein pysy perässä tässä. Mistä on oikein kysymys? Tässä taistellaan epätasa arvovastaan ja haltallista kasvua. Mikä on tavoite? Haluamme kasvua sinänsä, vaikka emmekö epätasa-arvoa vastaan? Puhummeko niistä oloista, jotka luovat esteitä, että ihmiset eivät pääse töihin? Nämä ovat kolme täysin erilaista tavoitetta. Jos me täsmäisiä tavoitteita, jos päämäärä ei ole kirkas, kaikki heitetään samaan laariin, kauniita sanoja puhutaan, mitään kourin tuntuvaa ei sitä seuraa kuitenkaan. Haluan tietää, haluammeko keskittyä niihin oloihin, jotka luovat esteitä työhön pääsylle. Voit miettiä, miten ihminen jako, asoittaa sillä seudulla vaikka Asoreilla, miksi hänellä on vaikeuksia päästä töihin verrattuna muihin, johtuuko se pitkästä etäisyydestä. Ajatellaanpa sitä henkilöä, minkälaisia esteitä hänellä on työmarkkinoille pääsyyn. Mitä me tuon ratkaisemme? Tai erittäin pienet tuloiset ihmiset, joilla on vaikeuksia saada laadukasta koulutusta miten se luo epätasa-arvoa ja mikä, miten se ehkäisee sitä markkinoille pääsyn. Tavoitteet täytyy tehdä selväksi. mutta me puhumme kaikesta ja paremmasta osasta kohdista, mikä sinänsä on hyvä, mutta ei johda mikään konkreettiseen, joten sanoisin esittelijälle ja varjoesittelijälle, että nyt täytyy vähän kohdentaa katsetta ja varmasti tavoitteella pyrimme tähän täsmentämiseen. Ja pyydän Javi Lopesia miettimään tätäkin asiaa. Täytyy olla hyvin täsmällinen tavoitteiden suhteen. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos. Sitten edustaja Pirinski. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sitä mieltä, että tämä on mitä ajankohtaisin ja tärkeä mietintö. Ja sitten vielä ansaitsee kaiken tukemme mietinnön fokusoimiseksi. Jos me puhumme epätasa-arvosta ja syystä, miksi sellaista on, niin täytyy miettiä on e päähaasteita. Esimerkiksi investointivaje, investointikuilu, joka on vain kasvanut vuonna 2008 kriisin jälkeen. Eikä pitäisi olla turhaan epäselvä sen suhteen, mistä epätasa-arvo on syntynyt tai miten siihen pitäisi tarttua. Pitäisi saada kasvua, työllisyyden kasvua ja epätasa-arvon vähentymistä. Esimerkiksi e, Euroopan poliittinen koordinointi epätasa-arvoon puuttumiseksi – näitä ajatuksia voitaisiin kehittää edelleen esimerkiksi koskien talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja politiikan koordinointia. No, me otamme kattavia politiikka-alueita. Ja sitä nyt kovasti keskustellaan, kun mietitään, miten unioni etenee. Heillä oli kuuleminen. Se taisi olla tässä huoneessakin. monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen. Se oli komission jäsen Oettinger. Hän puhui kiireisestä tarpeesta miettiä tarkkaan, miten MFF ottaa Brexitin huomioon, 10 miljardin euron maksuosuuden, uudet tarpeet, jotka koskevat maahanmuuttoa ja puolustuspolitiikkaa, jotka ovat uusia resursseja. Ja hänen mielestään meidän täytyy kovasti miettiä, mitä lisäarvoa me näemme MFS monivuotisessa rahoituskehyksissä. Ja minä sanoisin, että lisäarvo pitäisi näkyä epätasa-arvon vähentämisessä – Hän puhui Bulgarian alueesta, jossa BKT oli 10 000 euroa per henkilö ja 60 000 Euroopassa. Tämä on selkeä epätasa-arvo ja viime viikolla meillä oli mietintö, josta keskustelimme Strasbourgissa, jossa puhuttiin Euroopan strategisesta investointirahoituksesta. Ja se os, 91 prosenttia investoinneista on mennyt vanhoihin jäsenmaihin ja 9 prosenttia uusiin. Ei pitäisi turhaa ihmetellä, mistä on kysymys. Puhumme perus epätasarvoista, jotka joka luo sitten epätasarvoa työmarkkinoille pääsyssä ja köyhyyttä. Ja pitäisi puhua tästä ydindem- keskustelua aiheesta parlamentissa ja unionissa. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Nyt voitte tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta, edustaja Lopes. Um, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä näistä kommenteista. Varmasti pystymme parantamaan tätä tekstiä ensi viikolla tarkistusten kautta ja neuvotteluissa ja saamme aikaan sopimuksia. No pari huomiota. Eli panemme tietysti merkille puheenvuoronne, mutta pari huomiota kuitenkin. Niin tämä eurooppalainen puitteisto. Stevens puhui siitä, että meidän täytyy keskustella siitä, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, eikä meidän tarvitse puuttua heidän politiikkaansa. Ja totta kai olen samaa mieltä tästä, mutta emme tässä halua pakottaa ketä tekemään mitään, vaan päinvastoin. Me haluamme vaikuttaa, ja tässä tuli esiin muutama esimerkki. Eli haluamme, että on vähemmästaso oikeuksien osalta Euroopassa, ja jokainen jäsenvaltio tietysti sitten toimii tässä omalla tavallaan. Koska EU on myöskin oikeusyhteisö. Ja meillähän on tällä hetkellä jo lainsäädäntöä, jota uudistetaan. Siinä on puhuttu esimerkiksi äitiyslomista. Niin ne liittyvät juuri kaikki tähän. Ja nyt on sitten ehdotuksia me noitamme tietysti aina toisaisuusperiaatetta, eli meillä pitäisi olla eurooppalainen vähimmäistaso sosiaalikysymyksissä, ja tällä tavalla voidaan torjua eriarvoisuutta. Sitten puhuttiin työmarkkinoista monissa puheenvuoroissa. Joustavuus työmarkkinoilla ei välttämättä suoraan naisesti liity eriarvoisuuteen – mutta työmarkkinoiden muutokset viime vuosina ja erityisesti tietylle, tietyt muutokset ovat vaikuttaneet eriarvoisuuden lisääntymiseen. Se on johtanut esimerkiksi palkkojen alentamiseen. Tämä on ihan fakta. Ja sitten on tiettyjä tekijöitä, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten välisiin neuvotteluihin. Mutta näistä asioista sitten keskustellaan, kun käsittelemme tarkistuksia. Ja sitten vihreä kollega teki muutamia parannusehdotuksia, esimerkiksi nämä investoinnit, joista myöskin Calvin Chambon mainitsi. Eli ei pidä ainoastaan miettiä varojen uudelleenjakoa, vaan meidän täytyy toimia tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin, jotta voimme hyödyntää kaikkea potentiaalia. Panen merkille nämä kommentit. Sitten kansanpuolen kollega yeah. haluan kiittää myöskin sosiaalipuoletta, Pirinskiä ja Sergiota. Ja sitten tuli yksi kommentti, joka liittyi tämän mietinnön luonteeseen. Eli tässä käsitellään asioita, joita nyt käsitellään ja mihin haluamme keskittyä, mutta tätä otsikkoa emme voi muuttaa. Tästä on nyt tehty sopu, ja tässä ovat mukana kaikki poliittiset ryhmät, koska koordinaattorit tekevät tämän sopimuksen otsikosta, ja tässä nyt puhutaan siitä, että eriarvoisuuden torjunta vaikuttaa työpaikkojen syntymiseen ja kasvuun. Eli millä tavalla voidaan sitten torjua eriarvoisuutta. Sehän on tärkeää, kun ajatellaan taloutta. Ja tämä on se logiikka, jota on odotettu mietinnössä. Ja varmasti tarkistusten avulla pystymme vielä parantamaan sitä. Ja sitten saamme oikean suunnan tälle työlle. Ja olen samaa mieltä siitä, joka liittyy tuloksiin. Meidän ei pidä lähettää vain poliittista viestiä, vaan katsoa, millaisia tuloksia saamme tällä mietinnöllä. Ja tästä puhuttiin jo työn alussa ja jatkamme sitten tätä työtä tulevina viikkoina ja kuukausina. Ja tämän mietinnön kautta EU pystyy sitten välittämään eteenpäin tämän viestin. Thank you. Uh, kiitoksia. Annan puheenvuoron vielä Rova Varonelle, joka tulee työllisyyspääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you. Thank Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos tästä mietinnöstä. Me pidämme sitä hyvänä. Kyse on eriarvoisuuden torjumisesta ja sen ottamisesta keskeisen aseman unionin työssä. Hiljattain eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari on keskittynyt siihen, että varmistetaan tiettyjen perusperiaatteiden toteutuminen oikeus, oikea tuo hyvin toimivat työmarkkinat ja hyvinvointijärjestelmät ja eriarvoisuuden torjunta on kaiken keskiössä. Olipa sitten kyse eriarvoisuuden torjunnasta, tulosten osalta, kun tarkastetaan ihmisten tulotaso esimerkiksi, mutta myöskin kyse on tasavertaisesta mahdollisuuksista. Uskon, että meillä on hyvin voimakkaita periaatteita tässä kyseessä, kun on tasavertaiset mahdollisuudet, sukupuolen tasa-arvo, lastenhoito, koulutus, hoiva, pitkäaikaishoiva. Viittaan näihin, koska ne on mainittu myös keskustelussa. Sosiaalinen pilari ottaa tietysti huomioon myöskin toissijaisuusperiaatteen ja kaikkia kehotetaan pistämään pilaria täytäntöön EU-tasolla, mutta aivan erityisesti jäsenvaltioiden tasolla ja työmarkkinaosapuolten kesken. Ohjausjakso on erittäin tärkeä väline, jolla voidaan puuttua eriarvoisuuteen. 2017 vuotuinen kasvuselvitys keskittyi hyvin pitkälti siihen, kuinka eriarvoisuutta voidaan vähentää. Ja viitattiin siihen, miten merkittävä asia verotusjärjestelmää on palkkaerojen poistamisessa. Se keskittyy muihinkin asioihin, sosiaaliseen suojaan, terveyteen ja muihin kysymyksiin. Monia suosituksia on käsitteenä vuonna kahdeksan jäsenvaltiota esimerkiksi. Tai kahdeksan jäsenvaltiota annettiin suosituksia liittyvää, että turvaverkoston kattavuuteen ja riittävyyteen. Haluaisin lisätä myöskin, että pilarissa on periaatteet, joilla pyritään lähentymiseen ylöspäin, mutta sosiaalisuoja komiteassa myöskin pohditaan vähimmäistulokysymystä, jonkinlaisesta valiovertailusta tämän osalta. Katsomme, että tämä on erittäin tärkeää myöskin. Tulostaulu otettu käyttöön. Ja siellä on lukuisia indikaattoreita. Indikaattoreita pitäisi käyttää, kun mitataan ja tarkastellaan taloudellista ja sosiaalista suoritusta ja varmistetaan samalla, että näemme, missä kohtaa edistystä on tapahtunut. Kiitos. Thank you, Madam Gillen. Kiitoksia, Rovan Gillen. Aikataulusta toteaisin, että teillä on se toimitettu tarkistusten takarajan 5. heinäkuuta. Tarkistuksia käsitellään 30. ja 31. elokuuta. Työllisyysvaliokunta äänestää 28. syyskuuta. Ja täysistunto tämä tulee marraskuussa 2017 tämä aikataulusta. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että olemme onnistuneet käymään lävitse esityslistalla olevat asiat ja aloitamme keskustelun Kokous suunnistaan kello 15. Silloin meillä on edessäni äänestyksiä, joten ottakaa äänestyskortit mukaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään.